chers collègues, la séance est reprise. Hyvät kollegat, me jatkamme kokousta. Meillä ei ole pysyvää esittelijää, koska nimitys tehdään 3. syyskuuta. Tänä iltapäivänä kuulemme edustajia, Troikan edustajia, jotka edustavat erillisvirastoja, Tässä on vuosittainen kokouksemme kyseessä. Koska pysyvä esittelijä kerran puuttuu, niin jos teille sopii, niin ensin puheenvuoron saa herra Silvano Pressa, joka johtaa komissiossa budjettipääosastoa, ja hän esittelee tarkasti komission ehdotukset koskien virastoja 2015. Eh, Samoin puhutaan yleisemmästä komission lähestymistavasta, kun pitää vähentää 2017 vuoden loppuun mennessä henkilöstö. Tämähän on yleinen suuntaus. Tällainen sitoumus on tehty. Halutaan vähentää julkisia menoja. Ja sitten kun on kuultu herra Silvano Pressaa, niin sen jälkeen annan puheenvuoron EUn perusoikeusviraston edustajalle herra Morten Kierumille, joka edustaa virastoja, jotta hän sitten kertoisi omasta näkemyksestään ja komission budjettiehdotuksesta ja tarvittaessa sitten kertoo myös Koreperin kannasta, joka tuli viime viikolla. Hyvät kollegat, teillä on yksityiskohtaisempi asiakirja jaettu. Sen virastot ovat itse valmistaneet ja se on jaettu valiokunnan jäsenille. Eli saamuna jo. Niin, nyt herra Silvano Pressa, voisitteko te nyt pitää puheenvuoronne? Euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aion kertoa teille hiukan niistä virastoista, jotka muodostavat tärkeän osan unionin arkkitehtuuria. Ja sen jälkeen keskittyä tämänhetkiseen tilanteeseen, jossa nyt olemme. Jatkan englanniksi, jos sallitte. Uh, 35 years, uh, some 32... Viimeisen 35 vuoden ajan noin 32 erillisvirastoa on luotu ja niillä on paljon erilaisia tehtäviä. Tämä kasvu näkyy selkeästi budjettitermein ja se heijastuu sekä siinä budjettiosuudessa, jolla sitä rahoitetaan, joka on kasvanut vuodesta 2000 miltei yhdeksänkertaiseksi. Ja nyt se on yli 800 miljoonaa vuodessa. Sama heijastuu myös henkilökunnan kokonaismäärässä, niin sanotussa virastojen perustamissuunnitelmissa, jotka ovat lisääntyneet noin nelinkertaisiksi vuodesta 2000 eteenpäin. Ja ne ovat nyt yli 6000 virkaa kaikissa 36 virastossa, 32 virastossa. Tämä on ollut siis kova kasvun aikaa virastoille ja seuraava rahoituskehys seitsemälle vuodelle eteenpäin on konsolidointityötä kokonaisbudjetissa, kuten myöskin toimielimille ja ö, muille elimille. Tämä heijastuu myös toimintojen välisessä sopimuksessa, jossa jotkut vuoden 2014-2020 monivuotisen rahoituskehyksen osiot heijastuvat syyt on selkeästi mainittu. Tavoitteena on vähentää viidellä prosentilla henkilökuntaa kaikissa toimielimissä, elimissä ja virastoissa. Siis viiden vuoden ajanjakson aikana. Virastojen tapauksessa konsolidointipyrkimykset ovat monimutkaisia, erityisesti siitä syystä, että kaikki virastot eivät vielä ole toimineet pitkään. Jotkut ovat olleet toiminnassa jo kauan, mutta sitten on toinen ryhmä, jotka on vasta äskettäin luotu, eivätkä ne ole vielä päässeet tuohon matkavauhtiin, jotta voisivat hoitaa kaikkia toimintojaan. Lisäksi on kolmas virastoryhmä, joka on ollut jo jonkun aikaa olemassa – ja jonka määrää on myöskin laajennettu viime aikoina. Tämä merkitsee sitä, että lainsäädäntöprosessissa ja ohjelmoinnissa, kun näiden erillisvirastojen tehtäviä laaditaan ja katsotaan lisätehtäviä ja lisää inhimillisiä voimavaroja, joita niiden toteuttamiseksi tarvitaan, Arviona on noin 300 lisävirkaa, jotka pitäisi lisätä tämänhetkisiin rakenteisiin verrattuna. Tässä siis kun katsomme tuota tavoitetta, joka liittyy toimielinten väliseen sopimuksiin, niin yleistavoitteena on 5 prosentin henkilökuntavähennykset, mikä merkitsee noin 300 virkaa, jotka pitäisi virastoista poistaa, mutta samalla Meillä on 300 lisäys, jota vaaditaan, jotta voitaisiin täyttää kaikki ne uudet tehtävät ja jotta mahdollistettaisiin se, että nämä äskettäin luodut virastotkin voisivat saada toimintansa täyteen vauhtiin. Miten sitten on tarkoitus sovittaa yhteen nämä kaksi eri ristiriitaista tavoitetta? Komissio on siihen pyrkinyt tiedonannossaan, joka esiteltiin vuosi sitten, heinäkuussa 2013. ja se on pyrkinyt saamaan mahdollisuuden lisätä tiettyjen viraston henkilökuntamäärää tämän yleisvähennyksen puitteissa. Komissio on ehdottanut tällaista uudelleensääntelyrahastoa, mm, jonka avulla verotetaan niitä virastoja, joita voidaan. Ja näin otetaan niiltä yhden prosentin vero vuosittain, minkä avulla voidaan saada uusia virkoja siirrettyä muualle niihin virastoihin, joiden täytyy tehdä lisätehtäviä. Jotta näin voitaisiin tehdä, niin niin kun pyritään luomaan tätä henkilökunnan siirtomahdollisuutta, niin täytyy katsoa sitä, miten nopeasti virastojen toimintaa voidaan täytäntöönpanna. Komissio on tehnyt ehdotuksen siitä, että ohjelmoidaan uudelleen nämä inhimilliset voimivarat eri ryhmiin ja katsotaan jokaista ryhmittymä erikseen ja katsotaan sitten, miten voidaan näitä tehtäviä laajentaa vuoteen 2020 mennessä. Vähennys joko menee 5 prosentin yli niissä virastoissa, jotka jo toimivat kunnolla, on ennakkoedellytys sille, jotta voidaan lisätä henkilökuntamäärää näissä uusissa virastoissa, jotta ne voisivat hoitaa kaikki uudet tehtävänsä. Tämä ihmisten voimavarojen ohjelmointi heijastuu sitten myös tuohon määrään, jota budjetista rahoitetaan jokaisen viraston kohdalla. Ja näin voidaan varmistautua siitä, että tämä on myös yhteensopivaa niiden alakattojen kanssa, jotka olivat osa monivuotista rahoituskehystä koskevaa neuvottelua 2014-2020 aikavälille. Jokaisessa kulukategoriassa oli alakategoria, jossa oli oma ylärajansa jonka avulla varmistauduttiin siitä, että rahoitus pysyy kurissa ja että se pysyy näiden rajojen sisällä. Komission valmistelema ohjelma se seuraavaksi seitsemässä, seitsemäksi vuodeksi pitäytytään näissä rajoissa, noudattelee siis niitä rajoitteita, joita monivuotoisessa rahoituskehyksessä on, ja se on johdonmukainen yleistavoitteen kanssa, joka on, että vähennetään henkilökunnan määrää viidellä prosentilla. Se tarjoaa myös ennustettavan viitekehyksen virastoille ja vuosibudjetin valmistelulle. Ja uusi työ tässä budjetointipuolessa on koskenut vuotta 2014, jossa nyt ensimmäistä kertaa virkojen yleismäärä virastoissa on laskenut. Aika vähän kuitenkin neuvotteluiden jälkeen, mutta laski pahan kuitenkin. Ja näin se heijastelee tätä, heijastelee tätä konsolidointipyrkimystä. No sitten jos katsotaan budjettiluonnosta vuonna 2015, Komissio on siinä seurannut yleistä investointivoimavarojen ohjelmointi suuntaviivaa ja ottaa samalla, se on samalla ottanut huomioon myös täytäntöönpanotulokset, kun arvioidaan näitä vaatimuksia. Lisäksi budjetti 2014 päätöksessä joitakin ylimääräisiä virkoja myönnettiin joillekin virastoille. Näin ei ole nyt enää tehty. Tässä on myös uusi elementti, kun verrataan sitä yleispuitteistoon, jossa komissio on asia työstänyt vuosi sitten. On uusi elin, joka luodaan niin sanottu yksittäisen riidanratkaisun lautakunta. Tämä on uusi elin, hallinnollinen budjetti, jota hoidetaan virastomuodossa ja sille on lisäksi myönnetty 122 viran myöntämisoikeus vuonna 2015. Lisärahoitusta tulee EU-budjetista ja tänä aamuna tämä valiokunta juuri hyväksyi tuollaisen tilapäissiirron siirron tämän prosessin nopeaan aloitukseen. Vuoden 2015 jälkipuoliskolla tuota, tuo elin on täysin itserahoitteinen ja sitten se maksaa budjettiin takaisin sen saamat rahat. Tässä siis pähkinänkuoressa tämänhetkinen tilanne tärkeää ottaa huomioon, ja varmasti kaikki jäsenet ovatkin siitä jo tietoisia, on se, että perustetaan toimintavälinen työryhmä Sellaisesta sovittiin budjettipuitteistossa vuonna 2014. Se tehtiin parlamentin aloitteesta. Ja se ryhmä, joka on kaksi kertaa tähän mennessä kokoontunut, se on puhunut aikataulustaan, kokoonpanoistaan ja työmenettelyistään. Yleismandaatti ja toimivalta, sillä on sellainen, että se pyrkii tarkastelemaan tapoja, joilla voidaan määritellä selkeä kehityskulku virastojen kehitykselle, joka pohjautuu objektiivisiin kriteereihin, jotta voidaan järjestelmästi vähentää viidellä prosentilla virastojen henkilökuntaa, kuten toimijoiden välisessä sopimuksessa on sovittu. Toiseksi sen odotetaan tarkkailevan mahdollisia tapoja, joilla voidaan saada aikaiseksi synergiaa ja lisäarvoa, joiden avulla voidaan päästä samaan lopputulokseen eri tavalla. Kolmanneksi ja lopuksi sen tavoitteena on keskustella tavoista tarjota riittävää henkilökuntaa näihin lisätehtäviin, joita määrätään erityisiin virastoihin, lainsäädäntövirastoihin parlamentin puolelta. Tämä on se tapa, jolla komissio on lähestynyt ehdotusta erillisvirastojen kohdalta vuodelle 2015. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Johtaja, herra johtaja, nyt kun olemme kuulleet komission puheenvuoron, budjettitilanteesta virastoissa ja kun pitää pikkuhiljaa vähentää henkilöstöä samalla, ottaa huomioon uudet rakenteet, uudet virastot, niiden tarpeita ja koittaa löytää oikea tasapaino, niin nyt pyytäisin herra Morten Kerumia, joka edustaa virastoja. Hän kertoo omasta näkemyksestään. Thank you Kiitos puheenjohtaja. Varapuheenjohtajat, valiokunnan jäsenet, kiitoksia tästä mahdollisuudesta käydä tällaista keskustelua teidän kanssanne vuoden 2015 budjetista. On suuri ilo ja kunnia, että meillä on tällainen mahdollisuus onnitella teitä siitä, että teidät on valittu parlamenttiin ja EUn erillisvarastojen puolesta, joita tänään edustan täällä. Me <clears throat> odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne tulevina vuosina. Ja haluan va- vakuuttaa teille, että meillä on voimakas perusta, mitä se yhteistyötä on vuosien ajan harjoitettu tämän valiokunnan kanssa. Haluaisin aloittaa lyhyellä johdannolla, joka koskisi näitä verellisvirastoja, mutta haluaisin kertoa kuitenkin siis sen, mitä me lisäarvona tuomme EUn toimielimiin. Haluaisin kertoa toimista, joihin on ryhty sitten viime vuoden tapaamisen tässä samoissa puitteissa keskusteluista, joita käytiin ja myöskin ajattelin ensi vuoden budjettiesitystä ja lopuksi on kertoa jotakin tulevaisuudesta. EUn erillisvirastot ovat tärkeä osa Euroopan unionia. Euroopan parlamentti, neuvosto, luovat ne toteuttamaan erityisiä oikeudellisia, teknisiä tai tieteellisiä tehtäviä. Harjoitamme yhteistyötä tärkeimpien toimijoiden ja jäsenvaltioiden kanssa ja tarjoamme neuvoja, jotka ovat todisteisiin perustu, perustuvia, jotka antavat sitten valistunutta tietoa lainsäädäntöä varten EU-ssa ja kansallisella tasolla. Me teemme riskiarviointeja ja olemme hallinnollisissa tehtävissä ja myöskin sertifiointitehtävissä me määritämme, arvioimme ja tiedotamme olemassa olevista ja tulevista uhkista. Me annamme lisäarvoa ja palvelemme kansalaisia edistämällä ja jakamalla tietoa ja asiantuntemusta alueilla, jotka vaikuttavat Euroopan 500 miljoonan kansalaisen elämään. Kautta maailman kunnioitetut ja arvostetut elinvirastot, kuten Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto, ovat, on pystynyt antamaan asiantuntijaneuvoja kansalliselle hallinnolle. EUn viranomaisvirastot on luotu samalla tavoin auttamaan EUn politiikkojen toimeenpanemisessa tehokkaammin, niin että vastataan tiettyisiin erityisiin tarpeisiin, joita EUn toimet ja jäsenvaltiot ovat määrittäneet. Me harjoitamme työtä hyvin laajalla kirjolla alueita, jotka koskettavat jokaisen elämää kautta EUn maalla, merellä ja ilmassa. Me katamme elintarvikkeet, lääkkeet, kemikaalit, koulutuksen, työn, liikenteen, ympäristön ja myöskin oikeuden, turvallisuuden ja perusoikeudet. Tämä ei mitenkään ole kaiken kattava luettelo, mutta mutta se antaa hyvän kuvaa niistä monista alueista, joilla me työskentelemme. Virastot ovat tärkeitä EUn poliitikkojen toimeenpanolle, mutta myös ne mahdollistavat taloudellista toimintaa. Monilla sektoreilla virastot vähentävät veronmaksajille kustannuksia. Usein voi olla lyhyesti sanottuna helpompaa tehdä tehtävä sen jälkeen, kun, kun se on tehty EUn tasolla sen sijaan, että se siinä 28 kertaa kansallisella tasolla. Virastot kaiken kaikkiaan vievät 0,6 prosenttia Euroopan unionin kokonaisbudjetista. Tätä kokousta ennen te saitte, kuten puheenjohtaja totesi, meiltä kannanottopaperin, joka määrittää lyhyesti tärkeimmät vaikeudet, joita virastot kohtaavat, jos budjettisys vuodelle 2015 hyväksytään. Sallikaa minun esitellä seuraavien minuuttien aikana pääelementit konkreettisilla esimerkkeillä. Vuoden 2015 budjettimenettely tapahtuu aikana, jolloin monet EUn kansalaiset kohtaavat taloudellisia vaikeuksia ja jäsenvaltiot taistelevat budjettikurin kanssa. Virastot ovat sijoittuneet jäsenvaltioihin lähelle kansalaisia ja virastot ymmärtävät, miten vaikea talouden tilanne EU:ssa tällä hetkellä on. Siksi ennen kuin puhun yksityiskohtaisemmin asioista, komission ehdotuksista virastoista ja resurssien jakamisesta vuodelle 2015, haluan voimakkaasti painottaa sitä, että virastot pysyvät täysin sitoutuneina antamaan oman kohtuullisen osansa niihin toimiin, joilla <clears throat> pystytään tarttumaan tähän vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen Euroopassa. Sen sanottua, niin virastot etsivät aktiivisten mahdollisuuksia laajentaa yhteistyöalueita lisätäkseen avoimuutta ja myös lisätäkseen tehokkuutta. Teemme tämän ottamalla käyttöön nykyaikaista teknologiaa ja käyttämällä tehokkaita välineitä, kuten esimerkiksi eh, toimintaperusteinen budjetointi, toimintaperusteinen hallinto ja myöskin toimintaperusteiset kustannukset. Nämä askelet, joihin jo jotkin virastot ovat ottaneet käyttöön tai joitakin, jotkut ovat vasta ottamassa käyttöön, varmistavat sen, että virastot hyödyntävät kaikkia mahdollisuuksia, joilla voidaan rationalisoida ja saada aikaan säästöjä. Virastot kunnioittavat päätöksiä, joita parlamentti, neuvosto ja komissio ovat tehneet yhteisessä julkilausumassaan vuonna 2012. Hyvässä yhteistyössä neuvoston, anteeksi komission yksiköiden kanssa olemme päässeet eteenpäin siinä, että pannaan toimeen tiekartta, joka liittyy tähän yhteiseen lähestymistapaan ja julkilausumaan. Päätoimet, jotka tiekartassa ovat sellaisilla, pyritään lisäämään virastojen tehokkuutta ja tilivelvollisuutta. Tiekartta pyrkii siihen, että saadaan lisää johdonmukaisuutta siinä, miten virastot toimivat. Suurin osa näistä toimista on jo pantu toimeen tai tullaan saattamaan päätökseen tämän vuoden lopulla niin, että saadaan aikaa lisää hyötyjä, jotka liittyvät tehokkuuteen. Valitettavasti, huolimatta kaikista näistä toimista, joihin virastot ovat ryhtyneet, nämä eivät ole riittäviä niiden leikkausten korvaamiseksi, joita komissio on nyt ajamassa, ennen kaikkea ne virastot, jotka ovat vasta päässeet, jotka ovat, jotka ovat päässeet juuri matkavauhtiin. Sopimus vuodelta 2013 asetti tavoitteen, että asteittain pantaisiin toimeen henkilöstövähentämistä vähentämistä kaikissa eu toimielimissä, myös virastoissa ja sellaisissa elimissä, joita kuuluu muita EU-hun, ja niin, että tämä tavoite olisi ollut 5 prosenttia. Haluaisin sanoa selvästi, että virastot eivät pelkästään hyväksyneet tätä leikkausta, vaan useimmat ovat jo suuri vaikeuksinkin panneet sen toimeen monivuotoisissa henkilöstöpolitiikan suunnitelmissa. Kuitenkin voidaan nähdä, että nykyisessä komission ehdotuksessa mennään pitemmälle kuin tämä sovittu 5 prosentin tavoite, kuten juuri kuulimme. Se merkitsee vakiintuneille virastoille lisää leikkausta, 5 prosentin leikkausta henkilöstösuunnitelmaan. Me olemme nähneet tämän jo viime vuoden heinäkuussa komission tiedonannossa. Tuossa tiedonannossa – jonka parlamentti hylkäsi. Kuten parlamentti, virastotkin ovat voimakkaasti eri mieltä ehdotuksesta. DG-budjetin tavoitteena on luoda resursseja kaikille virastoille niin kuin ne olisivat yksi kokonaisuus. Se merkitsee sitä, että kun yksi virasto saa lisäresursseja täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa tai kun uusia virastoja pitäisi luoda – muut virastot automaattisesti menettävät resursseja. Komission lähestymistapa 5 prosentin leikkauksen on saanut aikaan vääristymiä niin, että lähes kaikki vakiintuneet virastot joutuvat panemaan toimeen ei 5 prosentin henkilöstöleikkauksia, vaan 10 prosentin leikkauksia. Näin ei ole missään muussa elimessä EU:ssa. 10 prosenttia ei ole se 5 prosenttia, josta sovittiin toimintavälisessä sopimuksessa. Tätä on ehdotettu ilman mitään korvauksia niin, että vähennettäisiin velvoitteita, jotka liittyvät tiettyjen tehtävien toteuttamiseen, eikä myöskään lisätä budjettia, joka mahdottaisi tietynlaista ulkoistamista niiden tehtävien osalta, jotka eivät ole virastojen ydintehtäviä. Ehdotus johtaa kahdella tavalla e- epäoikeudenmukaiseen kohteluun. Virastot ja toimielimet toisaalta ja vakiintuneet virastot ja uudet käynnistävät virastot toisaalla. Haluaisin puhua hiukan niistä ongelmista, jotka liittyvät tähän komission ehdotukseen muutamilla esimerkkeillä, jotka osoittavat tämän yleiskuvion. Esimerkiksi Euroopan ilmaliikenneturvallisuusvirasto. Virasto komission mukaan on uusien tehtävien virasto. Virasto no, henkilöstösuunnitelmaan 693 virkaa vuodelle 2015. Näistä 463 rahoitetaan maksuilla. Jäljellä olevat virat maksetaan Euroopan unionin budjetista. Uusien tehtävien vuoksi virasto pyysi kahdeksan viran lisäämistä, jotka olisi maksettu EUn taholta, mutta komissio hyväksyi tämän, mutta saman aikaan se ehdotti 14 viran leikkausta, joita rahoitetaan erilaisilla maksuilla, joten kahdeksan uutta, mutta sen sijaan kuitenkin 14 leikattaisiin pois. Vaikka nämä 14 virkaa ovat tietynlainen rekrytointikatto, eikä se käytetäänkö, täytetäänkö nämä virat riippuu siitä, mikä on tilanne työtaakan osalta. Joten ei näyttää siltä, että leikkauksia sovelletaan hyvin sokeasti kiinnittämättä huomiota lainkaan varsinaisiin olosuhteisiin. ilman turvallisuusvirasto vaatii toiminnaltaan tiettyä joustavuutta, jotta se voi vastata siihen, minkälaisia muutoksia tulee ilmaliikennealalta. Herra puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, haluaisin todeta, että me nyt jo käytämme kapasiteettimme aivan sen äärirajoille asti. Mitä edeltäjäni EUn virastoverkoston johtajat, puheenjohtajat ovat varoittaneet, on nyt muuttunut todellisuudeksi yhä enemmän. Virastot joutuvat nyt vähentämään toimintansa, koska ne eivät saa resursseja, jotka tarvittaisiin tehtävien toteuttamiseen. Voi vahvistaa, että tilanne kaksi vuotta sitten, jossa vain yksi virasto ei pystynyt hoitamaan yhtä tehtävää, joka silloin olisi kuullut, on tällä hetkellä tilanne, joka koskee lukuisia virastoja. Kuitenkin virastoihin, kun saat vaatimukset tehdä enemmän – vaatimukset, jotka tulevat lainsäätäjiltä EU:ssa, ovat lisääntymässä. Monet uudet tehtävät, sekä hallinnolliset että muut tehtävät, vaikuttavat lainsäädännöllisiin toimiin, ja uudet tehtävät itse asiassa ovat jopa tärkevämpiä kuin olemassa olevien tehtävien edelleen kehittäminen. Virastot usein ovat oman menestyksensä uhreja, mikä merkitsee sitä, että mitä parempaa on tuotos, sitä suurempia ovat vaatimukset. Näin yksinkertaista se on. Kuitenkin tähän täytyy pystyä vähimmällä, vähemmillä resursseilla. Tästä löytyy esimerkkejä siitä paperista, jonka me tänään olemme täällä jakaneet. Mutta tämä ei voi jatkoa loputtomiin. Ja virastot ovat yhä enemmän siinä tilanteessa, että ne joutuvat miettimään, miten täyttää niille määritellyt tehtävät niillä resursseilla, jotka ovat niiden käytössä. Onko oikein, että EU-virastojen johtajat ja virastojen hallintoelimet joutuvat miettimään, minkä osan tehtävistään ne toteuttavat. Onko virastolla todella oikeus olla piittaamatta tehtävistä, joita lainsäätäjät ovat niille antaneet? Perustamisasetuksissa ja muissa lainsäädännössä on määritelty tehtävät, jotka vaikuttavat siihen, miten virastot toimivat. Minä tiedän, että monet johtajat, monet hallintoneuvostojen jäsenet ovat tyytymättömiä tähän tilanteeseen. Tämä voidaan kuitenkin välttää tekemällä perinpohjainen arviointi kunkin yksittäisen viraston tarpeista tapaustapaukselta, ottaen huomioon vaatimukset, joita on olemassa sillä politiikan alueella, jolla virasto toimii. Budjettiviranomaisen tulisi katsoa kunkin viraston budjetti- ja henkilöstötilannetta ja katsoa, mikä on suhde niihin instituutioihin, ja niiden budjetteihin. Esimerkiksi katsottuna, mikä on tilanne vastaavan, vastaavan alan pääosaston osalta esimerkiksi Euroopan komissiossa. Tämä voisi olla lähtökohta sille, miten tehdään resursseja koskevia päätöksiä. Olemme tietoisia siitä, että jokaisen tapauksen erilleen tarkastelu ja erillisten olosuhteiden huomioon ottaminen saattaa edellyttää lisäponnistelua sekä virastoilta että budjettiviranomaisilta mutta me uskomme vakaasti, että se on ainoa tapa varmistaa kohtuullisia, kestäviä säästöjä. Tällaisen lähestymistavan perusta on jo olemassa, kun Euroopan parlamentti erityisvaliokunnat vaihtavat tietoa virastojen kanssa niiden toimialasta ja tutkivat virastojen työohjelmia ja esittävät lausuntonsa budjettivaliokunnalle budjettimenettelyn aikana. Minä uskon, että tällainen tapaus tapalta, tapaukselta tutkiminen voisi vahvistua tämän valiokunnan kautta niin, että budjetti- ja henkilöstösuunnitelmat olisivat sellaisia, että niitä arvioitaisiin täsmällisesti määriteltyjen tarpeiden osalta. Haluan kiittää valiokuntaa siitä, että se on tunnustanut, miten vaikeasta kysymystä on kysymys ja että te, te tuette virastoja näiden asioiden käsittelemisessä. Ennen kaikkea haluaisin kiittää tästä lausunnosta, jonka Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta antoivat yleistä suuntaviivoista, jotka liittyvät vuoden 2015 budjetin valmisteluun. Siinä korostettiin tarvetta arvioida kaikkia virastoja tapaustapaukselta, ajatellen budjettia ja henkilöresursseja. Kun nyt sitten katsomme tulevaisuuteen, haluaisin lopettaa puhumalla teille uusista toiminnallisista, toiminnallisista tehtävistä Virastot pitävät hyvänä sitä, että on luotu tämä uusi työryhmä, joka käsittelee eh, eri virastoja ja niiden resursseja. Tätä kautta voidaan yhdessä määritellä kehityspolut virastoille, jotka perustuvat objektiivisiin kriteereihin ja siihen, mitä ovat yksittäiset ansiot kunkin viraston osalta. Odotan mielenkiinnolla, mitä lainsäätäjät tekevät ja miten he käyvät virastoissa. Uskon, ja varmasti kollegani ovat samaa mieltä siitä, että EUn virastot yksittäisesti ja kokonaisuutena verkostona ovat kykeneviä antamaan panoksensa keskusteluihin niiden sen asianmuksen, asiantuntemuksen pohjalta, jonka ne saavat päivittäistä työstään kautta Euroopan. Me voimme auttaa teitä täsmällisemmin määrittämään ongelmat, voimme antaa teille konkreettisia ratkaisuja. Meillä on monia ajatuksia meidän verkostossamme. Meillä on myöskin rakenteellisia ajatuksia. Ajatuksia, jotka liittyvät siihen, miten voidaan edelleen lisätä lisäarvoa, jonka virastot antavat kansalaisille Euroopan unionissa. Ilman, että katsotaisiin, mitä ovat budjettiin kurillistuvat kysymykset tällä hetkellä. Me hyväksymme tilanteen. Työryhmän työ on erityisen tärkeää virastoille, koska me olemme välittömimmin työryhmän työn tuloksien kohteena. Siksi virastot pitäisi vetää mukaan tähän työryhmään. Minä uskon, että virastot voivat osaltaan vaikuttaa työryhmän toimintaan niin, että kaikki osapuolet siitä hyötyvät, niitä saadaan aikaan paras lopputulos, joten pitäisi löytää voimakkaamman vuorovaikutuksen mahdollisuus. Minä olen, olen käytössänne nykyisenä verkoston puheenjohtajana, samoin kuin muutkin virastot ovat teidän käytettävissänne, kun on kysymys tuesta tälle työryhmälle. Haluaisin tässä vaiheessa kiittää teitä, herra puheenjohtaja, varapuheenjohtajia ja valiokunnan jäseniä siitä, että he ovat kuunnelleet puheenvuoroani ja mielenkiinnolla odotan jatkoyhteistyötä valiokuntanne kanssa myös tulevina haastavina vuosina. Nyt kun olen puhunut, odotan mielenkiinnolla kysymyksiä, kommentteja ja tietysti myöskin kollegani eri virastoista ovat valmiita vastaamaan kysymyksiin. Ennen sitä haluaisin, haluaisin että Marcel Irasta kenties haluaa lisätä jotakin. Merci beaucoup. Merci. Euh, Kiitoksia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tässä kollega puhui erittäin tarkasti jo. Ehkä nyt kannattaisikin ottaa kysymyksiä. On tietysti aivan selvää, että koordinaatio virastojen välillä saa aikaan monenlaista selventävää tietoa jota haluaisittekin saada koskien näitä tietokantoja, budjettien kehitystä ja niin edelleen. Niin. Kiitos. Kiitoksia tästä puheenvuorostanne. Kerron, te tulitte usean kolleganne kanssa. Tietysti jos hekin haluavat puhua ja täydentää teidän puheenvuoron, niin olkaa hyvä vain. Oikein mielelläni saatte puheenvuoron. Et s'il n'y a pas de souhait, jos ei, kukaan kollegoista ne haluaa tässä vaiheessa puhua, niin ehkä he voivat sitten vastata edustajien kommentteihin ja kysymyksiin täältä budjettivaliokunnasta. Monsieur Zokiewski, Zdechowski. Yeah, difficile. Zdechowski on nimeni. Eh, Děkuji za přednesený referát. Kiitoksia puheenjohtaja näistä tiedoista. Arvostan kovasti sitä, että saan puheenvuoron. Mutta en vaan pääse irti tällaista tuntemuksesta. No minä tietysti olen täällä uusi, mutta minulla on sellainen tunne, että jos meidän pitäisi puhua yhtään mistään, niin meidän pitäisi puhua tarkasti ja mennä asiaan. Te sanoitte, että kaksi, kuukautta, kaksi vuotta sitten vain yksi virasto ei voinut täyttää tehtävien rahoituksesta syistä ja nyt niitä on enemmän, useampi. Mutta kun tämä on näin epätäsmällistä tietoa. En halua kuulla mitään lukuja. Haluan tietää, kuinka monta virastoa täsmällisesti on niitä, jotka eivät ole tehtävänsä pystyneet täyttämään, minkä takia, minkälaisia ongelmia, minkälaisia taloudellisia ongelmia, minkälaisia vaatimuksia niillä oli. Ja kun raportoitte, niin haluaisin teidän puhuvan mahdollisimman tarkasti ja konkreettisesti kuin vain mahdollista, koska tällä hetkellä minulla ei ole mitään kuvaa virastojen määrästä tai rahoitussummista, joita tarvittaisiin. Kiitos. Si vous le voulez bien, nous allons prendre jos teille sopii, niin otamme nyt eri puheenvuorot peräjälkeen ja sen jälkeen te vastaatte jatkossa. Otetaan vaikka nyt viisi puhujaa, jos teille sopii. Herra Geijer. Herr Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kysymyksen virastoille ja se myöskin yhden komissiolle. Virastoille te Totesitte, että se osa budjettia, johon teillä on, joka koskee teitä, on suhteellisen pieni verrattuna niihin suhteisiin, mitä suhteisiin kanssa täällä tavallisesti ollaan tekemissä. Jos ajattelen tällaista yleistä keskustelua edellisvirastoista, ennen kaikkea Saksassa ja kotimaassa, niin syntyy sellainen vaikutelma, näin kuvannollisesti sanottuna, että virastot istuvat eu budjetin päällä niin kuin loiset ja että EU jatkuvasti pyrkii vain laajentamaan virastojen lukumäärää ja tätä kautta itse saa moniste tätä lisättyä tämä ongelma, joka budjettiin liittyy. Nyt siis suuruus on 62 prosenttia varmaan jotakuta toimittajaa tämä järkyttää, kun ne kuulevat tämän, mutta tietysti me käsittelemme kuitenkin suurempia summia. Te mainitsitte eräs virastonne komission kohtelun vuoksi on lähes toimintakyvytön. Nyt pyytäisin ymmärrystä. Me tänään iltapäivällä mielellämme käsittelemme asiaa, se on meidän tehtävämme, tulemme tekemään niin. Mutta kysymykseni teille kuuluu, missä määrin näistä ongelmista keskustellaan myöskin niiden valiokuntien kanssa, jotka vastaavat niistä kysymyksistä, joiden kanssa te olette tekemisissä, koska tämähän liittyy siihen, että annetaan lausunto, kannanotto, julkilausuma, joka koskee budjettia. Toisin sanoen yhteydenotto valiokuntaan, joka tietää enemmän teidän työnne sisällöstä ja pystyy arvioimaan sitä, se, että sieltä tukea niin, että tuon valiokunnan lausunnon kautta, joka koskee budjettia, te voisitte saattaa paremmin meidän tietoomme ongelmat, joita teillä on. Ottaa huomioon myöskin ne kommentit, joita kollega valiokunnasta lisäisi tähän. Se merkitsisi sitä, että budjettivaliokunnassa nämä esitykset saisivat enemmän vaikutusta aikaan. Tämä en nyt missään tapauksessa ole tällä tavalla kuitenkaan lopettaa keskustelua. Kysymys on enemmänkin siitä, että virastot säilyisivät työkykyisinä ja että pystyvät tekemään tehtävänsä, täyttämään tehtävänsä, mutta haluaisin sanoa kuitenkin, missä oikeastaan on luonnollisia liittolaisia teille tässä talossa, ja siksi kysynkin, miten paljon käytätte hyväksenne. Sitten komissiolle. Voisivatko virastot, voivatko ne tehdä tehtävänsä? Minä itse olen viisi vuotta ollut sosiaalidemokraattien koordinaattori budjetin valvontavaliokunnassa on se, joka vuosittain käsittelee virastojen vastuuvapautta. Viimeisten viiden vuoden aikana budjetinvalvontavaliokunnassa meillä on ollut melkoisia yhteenottoja, jotka ovat liittyneet siihen, onko niin, että yksittäisissä edesvirastoissa käytetä järkevästi vai ei EUn varoja. Tässä on taustalla ollut sopimus siitä, että virastot, tätä lähtökohtaa tuo, että virastot itse ovat valmiita hyväksymään ulkoisen tilintarkastuksen, mutta tästä tulee kysymys siitä, kuka sen maksaa. Minusta tämä ulkoinen tilintarkastus, sitä tukevat kaikki tahot. Minä olen vuoden 2012 yhteisen lähestymistavan ymmärtänyt sillä tavalla, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin asiantuntemuksellaan tukee virastoja ulkoisen tilintarkastajan löytämisessä. Eli tilintarkastustuomioistuin itse ei sitä tee, se on minulle aika selvää, koska silloin on kysymys siitä, että se pitäisi luopua riippumattomuudestaan, mutta tilintarkastustuomioistuin huolehtisi siitä, että se tukisi virastoja löytämään ulkoisen tilintarkastajan. Nyt sitten luen, että tämän vuoden kesäkuussa Tilintarkastustuomioistuin ja komissio ovat päässeet siihen tulokseen, että tämä tehtävä siirretään virastoille. Totta kai se on tietysti hieno juttu komission ja tilastumistumien kannalta, koska silloin kaksi asiaa on hoidettu pois. Kuka maksaa ja kuka tekee työn, mutta se ei suinkaan helpota tai tee paremmaksi virastojen elämää, koska virastojen ydinkyky ei ole siinä, että löytää oma tilintarkastaja, vaan niiden ydintehtävä on antaa neuvoja lainsäätäjälle. Se merkitsee sitä, mitä haluaisin meille komissiota kuulla, mitä perusteita komissio katsoi siihen, että sen piti päästä, tai että se pääsi tilintarkastustuomioistuimen kanssa tähän tulokseen, niin että tilintarkastajan löytäminen ja kaikki se, mikä siihen liittyy, kaikki työ, mikä siihen liittyy, julkiset hankinnat, ilmoitukset ja maksut tilintarkastajalle, että nämä siirrettiin virastojen hoidettavaksi. Merci. Euh, la Herra euh, Minulla on vain yksi kysymys. Aika yleisluontoinen. Kun luen tätä asiakirjojen työasiakirjaa, huomaan, että täällä jatkuvasti toistuu se, että eh, mitä tulee voimavaroihin tehdä työtä tapaus, tapaus pohjalta. Sitä korostetaan. Samoin sanotaan, että tältä pohjalta pystyttäisiin saavuttamaan tämä 5 prosentin henkilöstövähennystavoite, mikäli ymmärsin oikein. Kysymykseni on seuraava ensinnäkin komissiolle. Mitä komission mieltä tästä ehdotuksesta, joka, jonka virastot ovat tehneet, erityisesti nämä ehdotukset tässä asiakirjassa sivulla kahdeksan. Siellä sanotaan, että pitäisi tehdä työtä tapaus, tapaukselta ja tässä tehdään ehdotuksia. Ovatko nämä kolme ehdotusta sellaisia, että ne sopivat yhteen niiden tavoitteiden kanssa, joita te olette asettaneet. Sitten vielä virastoista, kun tehdään työtä pohjalta tapaus tapaukselta, niin miten voidaan saavuttaa globaalit tulokset, niin kuin komission on puhuja puhuu täysin pois mikrofonista. Onko joku ihme taikatemppu? loppu, miten saavutetaan nämä tulokset ja tavoitteet, jotka on asetettu ja pystytään samalla vähennetään viidellä prosentilla henkilöstöä. Vai onko jotakin, joka minulta meni ohi, kun te puhuitte? Herra Manka. Ďakujem, predseda. Ja som použil jeden Kiitoksia. Minä haluaisin Valtaisin merkin tilintarkastustuomioistuimesta 12-13 vuotta sitten tehtiin riippumaton tutkimus. Se teki riippumaton tutkimuksen itsestään. Se oli ensimmäinen tällainen tarkastus. Siitä lähtien se teki, onnistui joka vuosi vähentämään kustannuksiaan ja toimi tehokkaammin vähemmän kustannuksiin. Tämä on se oikea polku, jolla pitää mennä, aivan kuten todettiin. Jos me tarjoamme ylimääräisen tarkastuksen näille eri virastoille, niin tietysti meillä on sitten mahdollisuus parantaa myös tilannetta. Tiedän, että jokainen virasto tekee työnsä hyvälaatuisesti, mutta ainahan sitä on parantamisen varaa joillakin 2 prosenttia, toisilla 30 prosenttia. Minulla on kokemusta organisaatioiden hallinnoimisesta ja joka kerta tällainen tarkastus on tehty, niin kuluja on myös kyetty vähentämään. Minä tiedän, että me kaikki teemme parhaamme, mutta jos me löydä perusteluita, niin on erittäin vaikea ilmaista sitten, missä kohdin voidaan parannuksia tehdä. Meidän täytyy ehdottomasti tehdä riippumaton tarkastus ja tuosta tarkastuksesta on apua teille, että pääsette parempiin tuloksiin. Se on yksi asia. Toinen kysymys koskee sitä, että kaikki nämä teidän vaatimukset ovat sellaisia, että ne tulee lähettää yksittäisille valiokunnille, joiden kanssa teette yhteistyötä ja sitten noiden valiokuntien jäsenet kertovat ja antavat teille neuvojaan Ja tästä asiasta keskustellaan sitten kyseisten valiokuntien kanssa. Ne tukevat teitä, kun teidän vaatimuksenne ovat perusteltuja. Ja ne myöskin tukevat teitä, kun tarvitsette erityisapua ja täytyy tietää, missä ongelmat ovat. Musta tapauksessa me teemme tämän päätöksen aivan liian subjektiivisesti. Kiitoksia sitten Seuraava puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Virastojen edustaja kom, sanoi, että mitä tulee tämäkseen budjettiin, ymmärrän, että kun ajatellaan työtä, jota siellä tehdään, on aika luonnollista, että he tämän budjettikysymyksen tällä tavalla ikävä kyllä. Minulla ei ole nyt varaa olla neutraali, mitä tulee budjettikysymyksiin, ja haluaisin kysyäkin heiltä, jos todellakin nämä leikkaukset, joita tehdään budjettiin ja henkilöstön virastoissa, johtuu teknisistä syistä siis, että tässä on ylitetty resurssien määrä virastoissa, tai sitten johtuuko tämä ideologisemmista kysymyksistä, vähän abstrakteimmista asioista, ja leikkaukset olisikin suorittu jälkikäteen. Tämä on tällainen yleinen kommentti. Sitten toiseksi, vaikka olisikin totta, että virastot ovat saaneet näitä resursseja käyttöönsä, niin kuin voi olla, niin haluaisin kuitenkin tiedä, onko logista, että tässä sosiaalisen kriisin tilanteessa tehdään lisäyksiä virastoissa, jotka käsittelevät turvallisuus- ja poliisikysymyksiä. Että tehdään tällaisia leikkauksia, mitä tulee teknologi- teknologiseen kehityksen kysymyksiin, liikennekysymyksiin, työolosuhteisiin ja niin edelleen tuntuisi, että tämä olisi aivan luonnollista toimintaa tällaisessa tilanteessa, vai niin kuin minä oikeastaan ajattelen tässä, onko selkeää tahtoa siitä, että tuettaisiin turvallisuutta Euroopassa eh, muiden kysymysten kustannuksella. Kiitos. Merci. Kiitos. Sitten vielä kuudes puheenvuoropyyntö. En näe muita, joten lisätään tämä tähän ensimmäiseen ryhmään vielä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich danke zunächst einmal für die... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää näistä raportissa, jotka kuulimme, haluaisin kertoa kokemuksestani, jota on sanottu Saksassa Baden-Württembergin tilintarkastustuomioistuimessa. Siellä olemme tehneet monia tutkimuksia, jotka ovat virastoihin ja siihen, että eh, on pyritty löytämään uusia säästömahdollisuuksia näiden virastojen puitteissa. Ja kaikilla alueilla on ollut niin, että jokainen virasto Totta kai itse omasta puolestaan voi selkeästi määritellä, miksi se on tarpeellinen ja miksi se tarvitsee yhä enemmän resursseja. Siellä istuu ahkeria ihmisiä, jotka pystyvät hoitamaan tehtävänsä ja ovat ahkeria, mutta jos sallitaan heidän tehdä niin, että tulevat vuosivuodelta yhä enemmän tehtäviä, jotka pitää sitten rahoittaa, ja tätäkään ei pidä jättää huomiota. Me täällä todettiin, että me olemme täällä nyt äh, virastojen osalta puhumassa 0,6 prosentista budjettia, joka käytetään henkilöstöön, mutta se merkitsee sitä, että puhumme kuitenkin noin 6 000 virastosta, jotka on jaettu 23 yksikköön. Ja siksi pitäisi nyt analysoida tehtäviä, katsoa, miksi meillä on ante, 32 tällaista yksikköä, organisaatioyksikköä. Saadaanko niiden kautta todella aikaan lisäarvoa? Ja tuleeko tätä kautta, niin kuin väitetään, sellaisia tehtäviä toteuttaa, jotka tekevät tarpeettomaksi kansalliset rakenteet, eli saadaan aikaan säästöä kansallisella tasolla, ja ovatko nämä yksiköt sellaisia, että ne todella voivat keskittyä olennaiseen? On aina kaksi vaihtoehtoa organisoida viranomainen. Joko minulla on olemassa rahasumma, jonka kautta pyrin löytämään maksimaalisen hyödyn, tai sitten äh, esitän, mikä on hyöty, jota haluan, ja haluan saada tuon hyödyn mahdollisimman vähäisellä rahamäärällä. Ja näinä aikoina meidän yksi selkeästi yksiselitteistä pitäisi lähteä jälkimmäisen mallin mukaan. Eli meidän pitäisi katsoa, että mahdollisimman vähäisellä rahamäärällä saataisiin etukäteen määritelty hyöty. Kiitos. Je n'ai pas d'autres demandes de parole. Si vous le permettez. Muita puheenvuoropyyntöjä, jos te sallitte, niin minä itse olen uusi täällä parlamentissa, joten myös täällä budjettivaliokunnassa Puhutaan 32 virastosta, mutta lista, joka meille taas välitettiin tällaisena EU-virastoverkostojen kannattopaperina että se on 41 eri rakennetta. On siis edessä lukuja 41, 46 ja niin edelleen. Olen kyllä pannut merkille, että estin tällainen tapaus, tapauksen analyysi, mutta jos se näin voidakaan tehdä, eikö voitaisiin e- e- eriyttää näitä virastoja niiden luonteenmukaisesti. Jotkut ovat sääntelyvirastoja uskoakseni, esimerkiksi rahoitusmarkkinat ajattelen tai pankkeja, vakuutuslaitoksia, uusia toimimia, näitä kriisinratkaisuelimiä pankkien yhteydessä. Ehkä voitaisiin ajatella, että nämä virastot tai riippumattomat viranomaiset tai ne ovat riippumattomia. Ja sitten pakollisten ja parlamentti taas määrittelisi oikeuden perustan ja toimintatavat. Ehkä tässä voitaisiin käyttää jopa omia varoja. Meillähän voisi olla budjetissa omia varoja koskien joitakin toimielimiä, jotka liittyvät tähän suureen virastojen ryhmään tai perheeseen, ja voitaisiinko er-, erottaa tämän tyyppisiä virastotahoja, jotka ovat eri, eri tapais, eri, erilaisia luonteeltaan, antavat neuvoja niin edelleen, ja toimivat eri tavalla suhteessa eu parlamenttiin ja valiokuntiin. Herra Kyllä me ehkä olen samaa mieltä teidän kanssanne tavallaan, onko joskus tällaista päällekkäisyyttä eurooppalaisten virastojen ja kansallisten vastaavien virastojen välillä? Ehkä jotkut jäsenvaltiot voisivat säästää tässä, jos että onko enää tarvetta kansalliselle virastolle, jos tehtävät voidaan suorittaa EU-tasolla ja jos tällaista täyden päällekkäisyyttä on, haluaisin, että tämä kohta selvennettäisiin. Ja sitten vähän yleisemmin, tarvitaanko virastojen kuulemisia tai tarkistuksia, ehkä tällainen yleinen tarkastusvirastoista, että voitaisiin nähdä, onko mahdollista voimavaran yhdentämistä yhdistäminen mahdollista, riippuen näiden virastojen luonteesta. Tässä joitakin kysymyksiä minulta. Sitten annan puheenvuoron herra Kerumeli, jos hän haluaa, ja sen jälkeen komission budjettipääosaston edustajalle, herra Palesalle. Te voitte käyttää puheenvuoroissa ja myös kollegojenne apua, jotka ovat täällä läsnäkin ja kuuluvat tavallaan myös tähän troikkaan. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti näistä erittäin monipuolisista kommenteista ja kysymyksistä virastoille. Täytyy kyllä sanoa, että kyllä minun mielestäni ne ovat kovin lupaavia tämän tulevan vuoropuhelun kannalta virastojen ja tämän valiokunnan välillä. Odotan voivani oikein hyvin syventää myös näitä näkökohtia tulevaisuudessa. Jos aloittaisin tästä 42.31, mistä siinä on kysymys. Virastoverkostossa meillä ovat mukana myös yhteisyritykset, joissa esimerkiksi tämä Clean Sky on yksi osa joiden tavoitteena on siis vähentää ilmailun aiheuttamia ilmastohaittoja. Se on vain yksi esimerkki siitä, mitä minkälaiset rakenteet ovat kyseessä, joten nekin on kutsuttu tähän samaan verkostoon mukaan, siis tähän epäviralliseen tietojenvaihtoon, joka meillä on käynnissä. Ja myös nämä kaksi muuta asiaa. Ja näin on puhuttu myös siitä, että millä tavalla voitaisiin ehkä ryhmitellä näitä virastoja uudella tavalla. Ja siitä syystä tämä vuoropuhelu onkin hyvä. Mitkä ovat ne erityisominaisuudet ja mahdollisuudet tämänhetkisessä tilanteessa eri virastoille toimia, jotka mainitsitte, siis mahdollisuus luoda uudelleen toimintaa? Onko sellaisia virastoja, jotka saattaisivat käyttää erityyppisiä, erityyppistä ulkoista rahoitusta, ja tässä on eri tapoja hoitaa asiaa. Tässä ennen palaamme tapauskohtaisen lähestymistapaamme, jonka nojalta toivottavasti kykenemme sitten tunnistamaan näitä uusia tarpeita. Se, että asiat hoidetaan yhdessä, että meillä on jo hyvin paljon eri virastojen välistä yhteistyötä ja tutkitaan paljon sitä, millaisia eri hallintovälineitä on yhdessä virastossa kehitelty, jotka se sitten saattaa muille virastolle tietoon. Jotkut suuremmat virastot ovat myöskin ovat auttaneet pienempiä virastoja näissä raskaissa hankintamenettelyissä. Näin, näitäkin kysymyksiä voidaan huomattavasti vielä edistää tulevaisuudessa. anteeksi, jos en saanut kaikkia teidän nimiänne ylös. Haluaisin puhua tästä erityispiirte- näistä erityispiirteistä niissä asioista, joita olemme eh, muistossa olemme esittäneet näitä useita eri mm, esimerkkejä virastoista. Ja koordinoivana virastona teemme kaikki nämä tutkimukset ja siitä syystä voisimme tehdä ne paljon tarkemmin. Nämä teillä olevat ovat esimerkkejä virastoista, mutta varmasti myös ehkä jotkut kollegani, jotka löytyvät tuolta liitteistä, vaikkapa Humosainen virastosta Lissabonissa, hän on täällä paikalla. Saattaa myöhemmin myös haluta sanoa muutaman sanan siitä, mikä on vaikutus Omalta puoleltani voin todeta, että me emme kykene esimerkiksi hoitamaan kaikkia niitä yhdeksän eri osa-aluetta, jotka on määritelty tuolla monivuotisessa rahoituskehyksessä, joten siitä syystä meidän täytyy priorisoida. Mielelläni palaamme kuitenkin näihin kysymyksiin vielä. Edustaja Geyer miten voidaan paremmin luoda tätä lisäarvoa. Me tällä hetkellä työstämme tätä virastokohtaisesti heti kesäloman jälkeen syysloman alussa valmistelemme tämmöistä pientä esitettä, jossa on otettu esille ne tavat, joilla voimme tuota profiiliamme vahvistaa. Eli mitä virastot tekevät, miten siitä työstä voidaan tehdä avoimempaa. Se on yksi nimenomainen haaste virastoilla. Niiden työ ei ole niin tunnettua ja me ehdottomasti pyrimme tätä valottamaan. Kysymyksenä myös siitä, millä tavalla voisimme sisäisesti keskustella, miten voisimme vahvistaa tehokkuutta virastoissa. Ja kuten totesin aiemmin, niin, niin sitäkin kehitellään tässä vuoropuhelussa ja vielä me kuulla teiltä. Ja olen arvostanut kovasti esimerkiksi näkemystä vaihtoa parlamentissa ne Berliinissä, jos on saanut palautetta siitä, mitä tulee tehdä ja siitä, mitä jäsenvaltiot odottavat virastoilta. Edustaja Dupré Miten me tähän leikkaukseen pääsisimme? Kysytte, että onko tässä jonkunnäköinen taikasauva, jota voidaan heilauttaa. No ei ole. Mitä yhden kuon ratkaisua ei ole. Siitä syystä meidän täytyy katsoa jokaista virastoa ja jokaista rypästä, jokaista aluetta erikseen. Millä tavalla voidaan päästä siihen tavoitteeseen, olipa sitten mikä hyvänsä, 5 prosenttia vaikka ja vielä kerran haluan korostaa, niin virastot eivät ole vastahakoisia olevan mukana. Mutta se, mitä kyseenalaistamme, on se, että miksi meidän tulee leikata enemmän kuin toisten toimielinten. Ja tuohon vuoropuhelun toimielinten kanssa haluamme myös saada sen sisällytettyä, että mitä meidän tulisi vähentää sekä johtajat että hallintoneuvosto on sitä mieltä, että molempien pitäisi olla päättämässä siitä, että meillä on tällainen juridinen velvoite tehdä nämä tehtävät. Ja ehkäpä se tulisi kuitenkin laittaa hetkeksi tuohon odottelemaan. Avoin keskustelu siis kyseisten toimien niiden kanssa on meille tärkeää. Edustaja Manka näistä riippumattomista tarkastuksesta ja tehokkuudesta. Virastoja tarkastetaan erittäin paljon ja hyvin paljon avoimuutta on nimenomaan viraston ympärillä. Tietystihän tilannetta voidaan vielä parantaa ja mielellämme otamme tässä suhteessa neuvoja. Mutta tarkastuksia tehdään kovasti sekä rahoituspuolella Niin, voidaanko tätä hiukan keskeyttää? Ehkä herra de Preilla oli tässä joku kysymys tai kommentti siihen, mitä te sanoitte. Oui. Euh, pardonnez-moi, je reviens à la... Niin, suoka anteeksi. Palaan tähän tapaustapaukselta lähestymistapaan. Ja tukeudun tähän asiakirjaan, joka teiltä tuli. Ymmärrän ihan hyvin tämän tapaustapaukselta jutun. Te haluatte noudattaa jokaisen viraston autonomiaa, itsenäisyyttä, niillähän on oikeus näin toimia tietyn säädöksen kautta, niillä on ihan oma erityisluonteensa. Ja mehän tietysti olemme aina olleet hyväksymässä näitä virastoja. Mutta te väitätte, että kun toimitaan tapaustapaukselta, silloin jokaisessa virastossa päädytte samaan tulokseen kuin komissio on halunnut, siis vähennätte 5 prosentilla henkilöstöä. Mitä se sitten muuttaa verrattuna tähän yleiseen tavoitteeseen? Miksi tämä tapaus tapaukselta lähestymistapa jotakin tässä muuttaa? Mikä ero siinä on? Jos on ihan sama tavoite ja uskotte voivanne sen saavuttaa, niin mitä se muuttuu? Sitä minä tässä peräänkuultan, enkä ymmärtänyt vastausta. Bien, qui répond Kuka vastaa tähän kysymykseen? Eh, my colleague, eh, the former chair of the network, have asked for... Kollegani joka hoitaa näitä verkostokysymyksiä. Voinko antaa hänelle puheenvuoron? Président, et pour répondre aussi à la question de Monsieur Depré, je crois qu'il faut clarifier les choses. Dans le document que nous... Niin, vastatakseni Depreen kysymyksiin. Mielestäni näitä kysymyksiä tulee selventää. Virastot eivät tunnista sit velvoitetta tehdä 5 prosentin lisävähennys budjettiin sen 5 prosentin lisäksi, jota kaikilta toimielimiltä vaaditaan. Eli yksi rahoitusosuus kaikille erillisvirastoille ja sitten tietyt virastot, tämä keskustelu on erittäin pitkä. Ne virastot, jotka nyt sitten toimivat täydessä vauhdissa, niin niiden pitäisi tehdä vielä lisäponnistuksia. Se aiheuttaa ongelmia ja aiomme esittää tämän myös toisessa asiakirjassa ensinnäkin. Tuleva toiminta on aina E, vain ennuste. Ja toiseksi erillisvirastojen työ on erillistä kaikesta politiikasta e, yksittäisillä aloilla. Ja aivan kuten täällä otettiin huomioon, eri valiokuntien toiminta, liikennevaliokunta tässä suhteessa, niin erillisvirasto, komissio, täytäntöönpaneva virasto, millä kaikilla on kyky olla mukana lisäämässä hallinnollista tehokkuutta, mutta eivät voi näin tehdä. Eli jos luodaan tällainen erillinen rahoitusosuus, saadaan politiikkakohtainen lähestymistapa ja tapauskohtaisen lähestymistapa. Näin voidaan parantaa jokaisen viraston tilannetta, mutta myöskin yleispoliittisessa puitteistossa voidaan silloin toimia. Eli lähestymistapa on siinä mielessä hieman erilainen. Ja toinen kohta, aiheuttaa ongelmia, joita meillä on sen suhteen, että pitää pitää johdonmukaisuutta tämän yleissäännön välillä ja se, mitä hallintoneuvostomme vaatii. Ja jäsenvaltiot eivät aina ole samaa mieltä siinä, millä tavalla tulisi toimia ja millä tavalla näitä tehtäviä pitäisi vähentää. Näin ollen pyrin sanomaan tämän ihan selvästi. Me kiistämme tämän 5 prosentin lisävaatimuksen sellaisena kuin sitä tällä hetkellä on vaadittu. Meidän tekemämme ehdotuksemme on se, että toimitaan tapauskohtaisemmin, mikä mahdollistaa sen, että voidaan yksilöidä tämä lähestymistapa ja katsoa sitä myös politiikkakohtaisesti. Ja jos otetaan huomioon tämä useiden jäsenten ja puheenjohtajan esille ottama näkemys siitä, että otetaan toimintakohtaisesti tai rypäskoht- toimintarypäskohtaisesti lähestymistapa esille, niin ja budjettipääosaston edustaja se myöskin otti huomioon, se parantaisi meidän asemaamme huomattavasti. Tällainen horisontaalinen lähestymistapa, joka koskee vain yhtä luokkaa, ei ole meidän mielestämme hyvä, vaan meidän tulee tarkastella eri valiokuntien, eri politiikan alojen, eri toimintojen vaikutusta esimerkiksi vaikkapa ilmailualalla tai rautatieliikenteessä, jossa lähestymistapa on paljon yleisempi luontoinen, ja silloin ei sovellettaisi vain yhden koon ratkaisua. Tenir l'objectif, dès lors qu'il y a trois ou niin on kolme, neljä virastoa, jotka on mukana saman politiikan alalla. Pyritään, koitetaan löytää tällaista voimien yhdistämistä tällaisen ryhmittymän keskellä ja ehkä jotkut ovat tehneet tällaisen kymmenvuotisen ponnistelun ja toiset taas vähän vähäisemmässä määrin. Herra Debrey. Wow, Joka, anteeksi, ehkä olen tässä kerran todella huonosti, mutta täällä kyllä sanotaan, että tämä lähestymistapa, sen pitäisi mahdollistaa se, että päädytään tähän 5 prosentin henkilöstövähennykseen jokaisessa virastossa ei mistään klusterista ole kysymys. Luen tätä tekstiä ihan suoraan. Oh, pardon. Niin, tekstiä varmasti tullaan muuttamaan. Yritän nyt vain ymmärtää, mitä tässä tekstissä sanotaan. Niin herra Debré, me kyllä nyt ymmärsimme, että meidän pitää päätyä 5 prosenttia, näin teemmekin. Nämä ovat, tässä pyydetään lisää 5 prosenttia, jota virastolta pyydetään, se on tässä ongelmana. Muistakaa, että kun tässä on keskusteltu, niin puhuimme, että järjestettäisiin virastojen määrä mutta jos luodaan uusi virasto ja automaattisesti pitää vähentää kaikilta olemassa olevilta virastolta budjetilta, niin, niin ei tämä toiminta mitenkään vähene. Ei, ei voida hallinnoida prosessin kehitystä tällä tavalla. Siis 5 prosenttia teemme sen niin kuin kaikki muutkin tahot. Tässä on kyse viidestä lisäprosentista, jotka aiheuttavat ongelmia, jotka liittyvät tähän mm, uudelleen kohdentamiseen. Je pas encore convaincu parce que dans le texte on En ole vieläkään vakuuttunut, koska tekstissä sanotaan, että teidän ehdotuksenne pyrkii löytämään vaihtoehtoisen ratkaisun tälle ö, henkilöstön uudelleen kohdentamisvoimavarakysymykselle. Ja ymmärsin, tämä on toinen tapa taavut, savuttaa tämä 5 prosentin redeployment pool, henkilöstön uudelleen kohdentamistavoite. Nous allons poursuivre. Et euh, nous y reviendrons tout à l'heure, Monsieur Depré, si c'est nécessaire. Niin, niin, uskoakseni työviikkohan on mennyt 37.40 ilman mitään muita muutoksia. Yes, uh, so your, your last comment. Nyt on viimeinen kommenttinne sitten nämä siis kaksi viimeistä puhujaa, herra Tenerik. Siis kysymys on siitä, että tuotetaan sellaisia klustereita. Totta kai se voi tapahtua monella eri tapaa. Esimerkiksi sisäasiat, turvallisuus. Voin korostaa, että yhteistyö on voimakasta sekä asiakysymyksissä että hallinnollisissa kysymyksissä – oikeus- ja sisäasioiden virastojen kanssa ja perusoikeusvirasto on myös osa tätä eh, klusteria. Mutta kun me puhumme näistä asioista, kuten sanoa, että herra puheenjohtaja puhui myös siitä, että pitäisi löytää toisenlaista ryhmittelyä, klusteroin luomista. Ja tämä on se, mitä minä, eh, me pyrkisimme etsimään tässä prosessissa. Sitten se, että jos on olemassa liikaa virastoja, tämä kysymys Totta kai, jos aloittaa tällaisen prosessin, niin näkee virastoissa sen, että onko paik- sellaisia, mikä olisi sellaista, mikä, mitkä, mikä meitä voisi mitään säästettyinä resursseja tavalla tai toisella. Tietenkään ei minulla ole mitään yleistä kuvaa kaikista 41 instituutiosta, mutta sanoisin yleisesti ottaen, että niitä johdetaan hyvin ja tehokkaasti – mutta katsotaan vain nyt sitten, voidaanko asia tehdä pari Totta kai aina voidaan tehdä pari Voimme ottaa käyttöön uutta teknologiaa, mikä voi johtaa myös säästöihin. Totta kai olemme suuntautuneita käymään tällaista vuoropuhelua, mutta pitää vahvistaa vuoropuhelua näistä kysymyksistä. Myös viimeinen puhuja, herra äh, Kölmel, että totta kai se mikä on tällainen funktionaalinen analyysi virastoista ja roolista tietyllä alueella. Se on se, mikä liittyy tähän tapauskohtaiseen lähestymistapaan. Sitä me haluaisimme saada. Me haluamme saada tämän, nähdä sen, mitä on se, mitä odotetaan eh, virastolta. Se on se, mitä haluamme saada tästä tapauskohtaisesta käsittelytavasta. Merci. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa komission budjetti. Pääosaston edustaja Silvana Bressa. Joo. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Aloitan niistä kysymyksistä, joita täällä esitettiin Kölmelin ja muiden suulla. Eli lähestymistavassa siitä, millä tavalla määritellään tietyn viraston toimialat. Silloin aina se tehdään lainsäädännön prosessin kautta, jossa komissio ehdottaa viraston luomista tai olemassa olevan viraston toimialan laajentamista. Sitten ovat mukana perustelut, budjettisuunnitelma, jonka nimi on tällainen budjettiosio, jossa arvioidaan rahoitus mm, vaadittava rahoitus ja vaadittavat inhimilliset voimavarat. Eli silloin kun luodaan virasto, silloin tehdään arvio siitä, miten järkevää sekä budjettimielissä että muutenkin on luoda tuo virasto ja tuossa prosessissa luodaan velvoite luoda kyseinen virasto ja näiden arvioiden pohjalta sitten komissio on laskenut sen, mikä on se lisävaatimus, jota tarvitaan vuoteen 2020 mennessä. Eli se on tehty tapauskohtaisesti. Ei näitä kaikkia ole, kaikkien virastoja ole lyöty yhteen pinoon ja käsitelty samalla tavalla. Mutta tietysti tämä täytyy sovittaa yhteen sitten sen tavoitteen kanssa, tämän ylhäältä alaspäin olevan lähestymistavan kanssa, joka tavoitteena on vähentää näitä kuluja 5 prosentilla. Ja tässä olen samaa mieltä edustaja Dupreen kanssa, sillä tapauskohtainen arvio ei anna luonnolliseksi lopputulokseksi tätä 5 prosentin vähennystä käytännön esimerkkinä, jos otan kaikki erillisvirastot ja niiden budjetit vuoteen 2015 budjetin kohdalta, niin se antaa tietyn määrän virkoja lisää ja se johtaa 3 prosentin lisäykseen, ei taas 5 prosentin. Eli tämän aikomuksen sisällä täytyy sitten tarjota mahdollisuus virastolle toimia kunnolla ja samalla kuitenkin täytyy tarjota rohkaisua jatkaa järkiperäistämisen tiellä. Ja me annamme suuntaviivat, joiden puitteissa tulee työskennellä. Miten sitten erillisvirastojen ja muiden elinten, jotka ovat mukana tässä määrässä, jotka mainittiin verkostossa, Meillä on tämä yhteinen teknologia-aloite, jotka ovat siis yhteisvirastoja, jotka kaikki kuuluvat Horizon 2020-ohjelman alaisuuteen ja joilla on erityiset syyt, miksi ne joutuvat, jos ne saavat yksityistä rahoitusta tai jäsenvaltion rahoitusta tiettyjen hankkeiden kehittämiseen, tiettyjen tutkimushankkeiden kehittämiseen, ja ne pyrkivät näin yhdistämään erilaisia rahoituslähteitä tai saamaan rahoitusta budjetista, yhteisön budjetista ja yhdistämään myös muita yksityisen ja julkisen sektorin rahoitusvaroja. Siinä on mekanismeja, jotka ovat hieman erilaisia budjetin näkökulmasta katsoen. Ja vaikka siinä onkin hallinnollisia kysymyksiä, niin se ei ole aivan sama asia kuin virasto, jolla on tehtäviä Hyvin usein kysymys on siitä, että pyritään yhdistämään sellaisia voimavaroja, joita on ollut hajautettuna kansallisesti katsottuna. Eli se ei ole suinkaan sama asia kuin nämä yhteiset teknologiayritykset. Edustaja Gair esitti kysymyksen ulkoisten tarkastajien ottamisesta virastoihin ja onko jollain tavalla pohdittu sitä, millä voidaan auttaa virastoja tarjota niille ma- tarvittavaa asiantuntemusta. Komissio on esittänyt luetteloa ulkoisista tarkastuksista, se käyttää myös omiin tarkastustarpeisiinsa. Se mahdollistaa sen, että voidaan hyödyntää laadukkaita ulkoisia arvioita. Eli tästä on hyötyä, kun pyritään tunnustamaan ja saamaan aikaiseksi asiantuntija-apua. Katson, oliko tässä vielä jotain muuta. Eli se puitteisto, jossa komissio on tehnyt ehdotuksensa, on poliittinen puitteisto olemassa olevien virastojen kohdalla, mukaan lukien ne, jotka on äskettäin luotu. Tavoitteena on tämä 5 prosentin lopputulos. Uudet virastot, joita sitten syntyy myöhemmin, kuten tämä kuten tämä kriisiratkaisuneuvosto. Sen kohdalla pyritään tekemään säästöjä muuten. Tässä on kyseessä sitten uutta politiikkaa, joka puuttuu asiaan myöhemmin ja joka hoitaa tätä asiaa lainsäädäntöehdotuksen puolelta mukaan lukien budjetti, näkökohdat ja rahoitusnäkökohdat. Anteeksi, jos olen unohtanut jotain näkökohtia, olen valmis sitten vastaamaan kysymyksiin mahdollisesti, jos niitä esiintyy. Kiitoksia näistä lisäselvityksistä. Ehkä vielä on muita kommentteja. Herra äh, Monsieur le Président, il y a une... Puheenjohtaja yhteen osaan kysymystä, niin en ole vielä saanut vastausta. Kun vähennetään villaprosentilla henkilöstä, mitä komissio on pyytänyt, tässä otetaan myös huomioon paikat, virat, jotka vi- rahoitetaan omilla varoilla virastoissa. Minä voin kyllä ymmärtää, että kaikki mikä liittyy siihen, mikä on budjetin kontolla, niin silloin voidaan vähentää henkilökuntaa, joita budjetista tuetaan, mutta jos on sellaisia virkoja jossakin virastoissa, jotka virastot itse maksavat ulkoisilla varoilla, niin siinä tapauksessa ottaako komissio tämän huomioon siis? Poistaanko silloin nämä virat tästä 5 prosentin kiintiöstä? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission kannan mukaan kaikki virat on otettu huomioon sen takia, että toisaalta toimijoiden välinen sopimus ei tee mitään eroa erityyppisen raho- rahoituksen välillä virastoista, virastoissa. Ja toiseksi sanoisin, että kun pyritään lisäämään tehokkuutta ja kannattavuutta, niin sama koskee niitä virastoja, joita rahoitetaan täysin tai osittain yhteisöbudjetista, mutta se koskee myös niitä virastoja ja elimiä, joita rahoitetaan erilaisilla maksuilla, joita ne pyytävät teollisuudelta ja muilta taholta. Joten taloudellisen rationalismin kannalta pitäisi päätyä samaan tehokkuuden tason riippumatta rahoituksen rahoituslähteestä. Joten tältä kannalta katsottuna ponnistelut eri verstossa ovat samoja koskien rahoitusta. Ja sitten kolmanneksi vielä, jos on poistettu niitä virkoja, joita rahoitetaan yksityistä, yksityistä sektorilta markkinan toimesta, niin silloin se henkilöstömäärä, joiden parissa tehdään työtä ja ehkä tätä kautta voidaan vahvistaa jotakin virastoja, niin tässä jää näitä pienempää kuuloja. Joidenkin virastoiden pitäisi maksaa jopa yli 10 prosenttia, tai päästä, jotta pääsisivät tähän globaaliin tavoitteeseen. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Manka. Kiitos puheenjohtaja. Minä voin täysin ymmärtää virastoja siinä mielessä, että, että kun kustannuksia leikataan 50 prosenttiin. Se saattaa olla ongelmatonta, mutta joissakin tapauksissa se voi aiheuttaa suuriakin ongelmia. Halusin <clears throat> sanoa, että totta kai, jos pyritään vähentämään kustannuksia liittyvää toihinkin virastoihin, se saattaa olla myöskin toimi, joka on suorastaan kurkuleikkausoperaatio. Meidän pitää katsoa tarkkaan, missä omassa mahdollista tehdä sellaisia missä ei. Mitä tulee tähän ulkoiseen tilintarkastukseen, olisi hyvä toteuttaa se niin, että komissio sitä valvoisi. Toisaalta on säästöjä yksittäisissä virastoissa toisaalta kuitenkin tarvitaan yleisnäkemystä tällaisessa ryhmässä, joten jos virastot harjoittavat yhteistyötä kapasiteetin osalta, voidaan saada kenties aikaan erilaisia säästöjä – eli kuusia säästöjä. Joten myöskin samat, mitä tulee tähän tilintarkastukseen, jos jokaisella tilintarkastusvirastolla on omat tilintarkastuksessa, se ei saata kenties aikaan, sillä ei saada kenties aikaan niitä tuloksia, joita pyritään saamaan aikaan. Tämä pitää hoitaa kattavalla tavalla. Qui veut répondre, monsieur? Kuka haluaa vastata? Herra Kerun tai herra Pressa? Monsieur Pressa? Vous avez la parole. Euh, merci, Monsieur le Président. Euh, je crois que, que la... Minun käsittääkseni meidän tulee tarkastella koko tätä viraston järjestelmää. Se on ihan perusteltua. Ja tietysti näin täytyy tehdä myös tuossa toimijoiden välisessä työryhmässä. mä voitaisiin ehkä saada tällaisia järkiperäistämisehdotuksiakin mukaan, jota voitaisiin sitten ottaa huomioon. Mutta tällä hetkellä tuon kaltainen arviointi ei ole meillä harkinnassa. No, Monsieur Karoum, vous avez parole. Merci beaucoup. Euh, Kiitoksia tähän kysymykseen jälleen avoimuuden takia virastoissa, niin on joukko ta- ta- tarkastustoimia meneillään. Esimerkiksi perusoikeusvirasto, sitä todella syvällisesti arvioitiin vain kaksi vuotta sitten, ja uskoakseni ihan säännöllisestikin joka neljäs viides vuosi näin tapahtuu, ja toivon, että näin jatkossakin tapahtuu, koska näin sitten saa palautetta vakavasti otettavilta ulkoisilta tahoilta, jotka ottavat selvää, miten pitää toimia niin teknisesti, hallinnollisesti kuin miten täytetään sidosryhmien odotukset virastoissa. Tietysti tässä yksi ongelma on se, että varsin usein tämän tyyppisissä ulkoisissa tarkistuksissa tapahtuu niin, että ne lisäävät vielä viisi uuttakin kohtaa ulkoiset toimijat toimivat, he sanovat, että he toimivat hienosti, mutta ehkä vielä nämä 4 5 6, 5, 6 kohtaa pitäisi lisätä. Ja meille virastoille tämä on hiukan samantyyppinen tai hankala tilanne. Mutta tietysti tämä sopii erittäin hyvin tähän, tähän keskusteluun. Puheenjohtaja, jos voisin kysyä kollegalta, jotta hän voisi kommentoida lyhyesti heidän tilannettaan omassa virastossaan, koska tämäkin voisi hiukan selventää tilannetta tästä aivan erityislaatuisesta tapauksesta. Eh bien, nous vous écoutons pour cet exemple. Me kuuntelemme nyt tätä esimerkkitapausta. Thank you, Chairman. Uh, it's really a great pleasure for me to talk to you about the specific case of my agency, which is, I think... oman virastoni tilanteesta, joka osoittaa sen, miten erilaisia eri virastot ovat ja miten tarvitaan tällaista yksityiskohtaista yksilöllistä arviointia. On ollut tämän huumeseurantakeskuksen johtajan ollut johtajana yhdeksän vuotta, on ollut siis tässä tehtävässä jonkin aikana. Yhdeksän vuoden aikana minun virastoni on saanut paljon hyvää mainetta Euroopassa, Euroopan ulkopuolella. Ja myös budjettivaliokunnassa on hyvä mainita, että olemme aina olleet viisi kärkisuorittajaa, eli siinä mitä me olemme suorittaneet tehtävämme, eli myös 9 prosenttia ja 9 prosenttia olemme täyttäneet myöskin osuutemme rahoista. Tämä on niin sanotun toisen sukupolvivirasto, 20 vuotta vanha, ja sen tehtävänä on seurata, kuvata, analysoida kaikkia ulottuvuuksia, jotka liittyvät huumeisiin. Ja tämän lisäksi tehtävät ovat suinkaan vähentyneet. Meillä on erityinen oikeudellinen velvoite, joka liittyy sitten meidän seurata uusia psykoaktiivisia aineita. Liittyy riskiarviointiin. Meillä on suuri verkosto yhdessä Europolin kanssa, joka liittyy riskiarviointeihin. Se riskiarvioinnit, joihin paljon selvityksiä verkostoja asiantuntijoiden kanssa – yhteistyötä. Meillä on tieteellinen komitea, jossa on 16 yliopistoprofessoria jäsenenä. Näiden uusien aineiden alue, psykoaktiivisten aineiden alue on dynaamisempia alueita virastoni toiminnan puitteissa ja sille on olemassa tietoakyllinen tarve. Meillä on <clears throat> listalla on 400 aineita, joita me seuraamme päivittäin. Ja 75 prosenttia, tätä on tehty vuodesta 79 vuodesta lähtien, 99 äh, vuodesta lähtien tämä on tehty. Suuri osa niistä aineista on havaittu viime vuosina, eli tilanne todella on sellainen, että se vaatii meitä paljon lisää työtä, ja meillä on ollut vuodesta 2010 leikattu budjetti, olemme selvityneet myöskin äh, inflaatiosta, ja minun nyt äh, en koskaan ole pyytänyt mitään muuta kuin, että olen seurannut komission ehdotuksia, mutta viime vuonna tilanne muuttui. Komissio ehdotti 5 prosentin leikkausta meidän budjettiimme. Meidät katsotaan äh, virastoksi, joka kuuluu sisäasioiden klusteriin, on ollut lisäyksiä kaikkien virastojen toiminnassa, jotka ovat operatiivisempia, totta kai ne tarvitsevat sitä, mutta ja lähennyksiä meidän puolellamme. On saanut paljon apua aikoinaan Euroopan parlamentilta, ja viime kädessä täysistunnossa parlamentti äänesti sen puolesta, että tulee leikkausta, että vuonna 2014 saamme saman rahoituksen kuin vuonna 2013, mutta viime kädessä jatkoprosessissa tästä kannasta luovuttiin, joten tuli 5 prosentin leikkaus. Ja nyt olemme tilanteessa, jossa vuonna 2015 komissio ehdottaa, että me saisimme jälleen tämän vuonna 2014 leikatun budjetin. Minä en tiedä, miten minä voin täyttää meille osoitetut velvoitteet ja varmistaa työn laadun, sen saman laadun, jonka olemme vuosien aikana osoittaneet. Ja tässä todella tarvitaan yhtäläistä kohtelua jossakin vaiheessa, ja nämä leikkaukset viime vuodelta, niihin pitäisi tehdä korjauksia – kuten parlamentti ehdotti viime lokakuussa. Puhun tässä dynaamisesta alueesta, jolla on oikeudellinen perusta, joka liittyy näihin psykoaktiivisiin aineisiin. Tämä on tilanne, jossa on käytetty kaikki mahdolliset resurssit muilta alueita keskittymään nimenomaan tähän alueeseen, mutta en voi tehdä enempää. Me olemme nyt törmänneet rajoihimme tai kenties jopa pahempaan. Monsieur le directeur, dans le document tässä on arvoisa tässä asiakirjassa, jonka saimme tätä kokousta varten, mitä tulee teidän virastoonne, niin panen että 2014 budjetissa teillä oli 15 miljoonaa suurin piirtein, niin sitten 2015 miljoonaa 484. Ja sitten nämä muut tulot, ne olisivat 1,4 miljoonaa ja eh, huomattava nousu. Mistä oikein on kyse virastossanne? Uh, IPA and ENP projects that are running technical assistance to candidate uh, countries and countries of the neighborhood niin, Nämä maat ovat siis naapuruuspolitiikan alueelta, joten äh, sillä ei ole mitään merkitystä tehokkuuden kannalta. Ja loppuosa tästä sitten on noin 400 000 Norjalta virastolle. Se on tietty prosenttiosuus meidän budjetistamme. Merci. Kiitos. Onko muita kysymyksiä? Kommentteja? Viraston edustajilta kysyn. Olkaa hyvä. The chair, um... Kiitos puheenjohtaja Jose Penero ilmailuturvallisuusvirastosta. Haluaisin puhua näistä maksurahoituksellisista virastoista. Esimerkiksi niin kuin juuri EASA, meitä kaksi, kolm, yli kaksi kolmasosaa budjetista, lähes 80 prosenttia tulee maksuilta teollisuudelta. Me emme voi tähän vaikuttaa. Tämä on markkinavetos. Tietysti meidän pitää vastata teollisuuden tarpeisiin ja pyrkiä tukemaan eri teollisuuden aloja. Minkä takia? Koska ensinnäkin Ensimmäinen tehtävä on varmistaa turvallisuus EU:ssa, mutta toiseksi on erityinen velvollisuus tukea EUn alaa, jotta se tulee kilpailukykyisempi, jotta luodaan, saadaan aikaan säästöjä niille ja voidaan edistää sisämarkkinoiden toimintaa, jonka olemme jo luoneet. Sehän on iso säästö alalle ja tehdä myös toiminta kilpailukykyisemmäksi EUn ulkopuolella. 80 prosenttia budjetista ei vaikuta EU-budjettiin ollenkaan. Se siis täysin rahoitetaan teollisuudesta käsin ja uskon, että meidän pitäisi harkita sellaista, että ei leikattaisi tätä osuutta, koska sehän ne vaikuttaa nollaprosenttisesti EU-budjettiin. Kiitos. Merci de ces précisions. Kiitoksia näistä täsmennyksistä. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ehkä yksi kysymys herra Pressalle tästä mielenkiintoista asiakirjasta vielä. Olisiko mahdollista lisätä joitakin kohtia näiden virastojen omaisuudesta, varallisuudesta ja minkälaisia varoja niillä on? Onko siellä tällaisia mm, rahaston rahastoja. Ehkä meitä kiinnostaisi tietää tässä valiokunnassa, mikä tilanne on. Merci, monsieur le président, pour la question. Kiitoksia puheenjohtaja tästä kysymyksestä. Se mahdollistaa myös sen, että voi vähän mainostaa tuota asiakirjaa, jonka olemme tuottaneet. Meillä on myös asiakirja, joka keskittyy virastoihin, joka on työasiakirja, budjetin suunnittelun 600-sivuinen, jopa enemmänkin. Siinä on valtavasti tietoa eri virastoista, ja täytäntöönpanotilanteesta, hallinnollista näkökohdista, budjettinäkökohdista. Teidän kysymykseni siitä, että no onko jotain erityisiä varoja. Useimmiten kun tätä budjettia laaditaan, niin otetaan huomioon myös virastojen kuluneen vuoden toiminta. Ja siinä tapauksessa, että ylijäämää on kulujen ja menojen välinen ero, niin se otetaan huomioon budjetin valmistelussa kyseisenä vuonna. Ja samalla se kierrätetään tuossa itse virastossa. Eli kyseiset tulot otetaan huomioon ja näin voidaan sitten näitä, tätä rahoitusta muokata sen mukaisesti. Lisäksi siinä on mahdollisuus, jotta budjetointi olisi mahdollisimman tarkkaa, kun kysymys on näistä ylijäämistä, yli 5 prosentin ylijäämistä budjetissa. Siinä otetaan käyttöön tuollainen ikään kuin rangaistusmenettely tietyllä tapaa, jotta ei jäädytettäisi niitä maksuja, jotka tarpeettomasti on annettu virastolle, jota ei ole käytetty. Eli se mm, muodostaa ikään kuin tällaisen kannustimen virastolle käyttää saatavilla oleva varoitus. Ja nyt sitten on erityinen tapaus, Ja päätettiin niin, että tätä käytettäisiin tiettyihin hankkeisiin alalla, mutta luonnollisestikin tällaisen ylijäämän syntyminen virastossa, niin sitä pitäisi katsoa ikään kuin virheellisenä. Virastot ovat olemassa, jotta ne toimisivat ja jotta ne palvelisivat yhteisöä, elinkeinoelämää tai kaikkia elimiä. Ja näin budjetointikin täytyy tehdä sellaisella tavalla, ettei pääse kumuloitumaan tarpeettomasti varoja tiettyihin virastoihin. Kiitoksia tästä. Ymmärrän hyvin teidän vastauksenne, mutta kuitenkin Oletan, että jokaisen, jokainen virasto joutuu pitämään kirjansa tilinpitonsa kunnossa ja ottaa huomioon myös varallisuus. Minkälaisia varoja, velkoja mahdollisesti on. Ei olisi ihan turhaa, että saisimme tällaisen yleiskuvan tilanteesta konkreettisen kuvan virastojen varoista. Joskus tulee kaikenlaisia yllätyksiä. Ehkä on jotakin erilaisia varauksia ja niin edelleen. Tämä olisi tästä työstä lisätietoa ehkä. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à... Jos ei enää ole kysymyksiä, niin sitten tietysti haluan kiittää tätä virasto Troikaa, joka tuli meille esittelemään virastojen tilannetta, minkälaisia vaikeuksia niillä on, jotta pystyvät sitten vähentämään hallinnollisia menoja, vähentämään henkilöstöään, samalla kuitenkin suorittain uudetkin tehtävät, jotka niille annetaan. Tämä on hankalaa tasapainottelua. Ja äh, kirvestä voidaan purtoisessa käyttää, mutta usein se on vähän äh, sokea. Ja kun ajatellaan jokainen virasto tavallaan pitäisi nähdä omana tapauksenaan. Nyt ymmärrämme ehkä, että tarvitaan synergiaa, klusteritoimintaa eri virastojen välillä, jotka pyrkivät tavallaan samaan poliittiseen tavoitteeseen. Varmaankin meillä on tilaisuus vielä tästä jatkosta puhua. On työryhmä, joka on perustettu asiasta Haluaisin vakuuttaa teille, arvoisat virastojen edustajat, että budjettivaliokunta eh, ottaa todella asiakseen teidän huolenne ja kiitänkin teitä teidän toiminnastanne ja näistä sitoumuksistanne hoitaa hyvin hallintonne ja pyritte samalla vähentämään menoja, koska kysehän on julkisista varoista osittain. Ehkä joudumme käsittelemään myös tätä omien varojen kysymystä se voisi olla rahoituslähteenä jollekin virastoille, koska niillä on tällainen instituutiollinen tehtävä ja ne joutuvat säätelemään rahoitusmarkkinoita, pankkitoimijoita, että voidaan välttää tällainen järjestelmäriski. Uskon, että näissä olosuhteissa ilman, että mitenkään rikotaan niiden riippumat itsenäisyyttä vastaan ja toimitaan parlamentin ja neuvoston sääntöjen mukaisesti. Eh, ehkä voitaisiin pohtia näitä ra- eh, maksuja, joita ne käyttävät rahoituksensa. Nyt vielä sitten haluan kiittää kollegoja, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. Näemme sitten, kun palataan lomilta. En usko, että muita kysymyksiä on. Jos ei ole muita kysymyksiä, niin toivotan teille kaikille loistavaa lomaa. Me pian aloitamme uudestaan työmme, koska jo kolmas syyskuuta. Olemme jälleen täällä kokoustamassa. Kerätkää voimia, koska purtissa tarvitaan kyllä tarmoa loman jälkeen, jotta voidaan ratkaista tämä maksamattomien laskujen ongelma, joka hiukan täällä myrkyttää ilmapiiriäkin. Hyvää lomaa ja kiitoksia kokouksen osallistujille. Istunto päättyy. to the office, but then I have um, a, 5.30 I have a medical appointment. Yeah.